Mitä tulee EPPn ja SDn puolueryhmiltä saamiin niin valiokuntien valtuuskuntien kokoonpanoihin liittyviin muutosehdotuksiin. Muutosehdotuksia ja nimityksiä koskeva luettelo julkaistaan tämän istuntokauden pöytäkirjassa ja mikäli pöytäkirjan hyväksymisen mennessä vastalauteita ei esitetä, vahvistetaan kyseiset muutokset ja nimitykset.